Eilisen kokouksen pöytäkirja ja tekstit ovat tarjolla. Onko niihin mitään huomautettavaa? Eipä näytä olevan, joten pöytäkirja on hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme esityslistaan.